artikla 4 mukaisesti. Ja sitten käytön sääntöjen artiklan 7 mukaisesti liittyen rahoitusetuihin ja eturistiriitoihin seuraavat kollegat ovat nyt mukana tässä valiokunnassa, eli Carlo Casini, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Gerald Hefner ja Sayed Karim. Ja sitten Jiri Mastalka ja Enrico Maria Speroni on valittu varajäseniksi. Sitten EPP, SD, ALDE,